tehdä sellaista työtä, että kaikki eurooppalaiset saadaan mahdollisuuden elää terveenä. Kiitos puhemies. Gracias, señora komissaari. Kiitoksia komission jäsen. Tähän puheenvuoron, puheenvuoron päättyy tämä keskustelu ja äänestys päätösasmaesityksestä toimitetaan huomenna puolelta päivin. Sitten siirrymme seuraavaan mietintöön. Jolin mietintö yhteistyö kehitysmaiden kanssa hyvän hallinnotavan edistämiseksi verotusalalla. Ja esittelijä Jolie, joka on myöskin kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja. Hän saa neljän minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat olen melko tyytyväinen nyt, kun esittelen teille tämän mietinnön, joka liittyy kehitysyhteistyöhön ja verotukseen. Tämä on tärkeä etappi taistelussa, joka alkoi kauan sitten ja joka nyt jatkuu Euroopan parlamentissa. Haluan kiittää kollegoitani kehitysyhteistyövaliokunnasta, joiden kanssa yhteistyö on ollut erityisen hedelmällistä. Ja toivon, että tämä näkyy myöskin huomisen äänestyksessä talous- ja rahoituskriisi ja raaka-aineiden hinnan nousu ovat johtaneet siihen, että kehitysmaat tarvitsevat yhä enemmän uusia rahoitusmuotoja. Ja tämä globaali kriisi on vaikuttanut myöskin nyt verotuloihin, ja tämä on merkittävä tekijä ja huomattava haaste. Tehokkaat verotusjärjestelmät mahdollistavat sen, että voidaan rahoittaa tärkeitä julkisia palveluita ja että taataan avoimuus ja vastuullisuus julkisissa toimissa ja se on pohjana demokraattisessa ja vastuullisessa järjestelmässä. Tällä tavalla voidaan oikeudenmukaisesti ja avoimesti verottaa ja se ei saa johtaa siihen, että kehitysapua vähennetään. Tämä ei saa olla mikään tekosyy jäsenvaltioissa, jonka avulla se vähentäisi kehitysyhteistyöhön määrättyjä varoja. Kehitysyhteistyöjärjestelmä ei ole täydellinen, mutta se on kuitenkin välttämätön maille, jotka ovat kovasti kärsineet talous- ja ilmastokriisistä. Meidän ei pidä korvata tätä tukea muulla. Meidän pitää ohjata sitä uudelleen, miettiä tehokkaita verotusjärjestelmiä, joihin myöskin ylikansalliset yritykset maksavat. Ja näin köyhät maat voivat kehittyä nopeammin, vähentää köyhyyttä, korvata tullimelujen menetyksiä, kun markkinoita vapautetaan. Ja pitkällä aikavälillä myöskin vähentää ulkomaisen tuen tarvetta. Mutta nämä maat ovat myöskin verodumppauksen kohteena. Siirtohinnat, joita käytetään, ovat joskus laittomia ja olemassa myöskin veroparatiiseja. Ja joka vuosi verotuja menetetään valtavasti. Se on noin 10 kertaa suurempi summa kuin se summa, joka jonka rikkaat valtiot myöntävät näille kehitysmaille. OECDn tavoitteet eivät ole riittäviä, ja mikäli alueet, jotka eivät tee oikeudellista yhteistyötä ja pääsevät pois mustalta listalta allekirjoittamalla yhteistyösopimuksen, johon ei liity pakollinen tietojen vaihtu, tällöin voidaan antaa harhakuvittelma oikeudellisuudesta vara veroparatiiseissa, ja tästä on haittaa sekä kehittyneille että kehitysmaille. Veroparteisien poistaminen on tärkeää näiden maiden osalta ja sen pitää olla EUn ehdoton painopistealue. EU on kannettava vastuunsa ja sen pitää laatia selkeitä sitovia lakeja ja meillä pitää olla selkeät sanktiojärjestelmät, jotta voimme poistaa veroparatiiseja, jotka ovat todellisia joukkotuhoaseita kehitysmaille. Meidän täytyy estää nyt siirtohintojen hyväksikäytti, jota erityisesti eurooppalaiset yritykset käyttävät. He käyttävät väärin näitä verojärjestelmiä ja meillä on oltava käytössä avoin kansainvälinen järjestelmä, joka olisi sitova kaikille ja kaikkien ylikansallisten yritysten, erityisesti kaivosalalla, pitäisi ilmoittaa voitoistaan, joita ne tekevät, ja maksamistaan veroista kuussakin toimimassaan maassa. Tämä on ensimmäinen tärkeä askel, jotta voimme estää niitä, jotka rikastuvat eteläisten kansojen kustannuksella. Ja tämä on tärkeää, jotta Euroopan unioni olisi uskottava. Kiitos. Kiitoksia. Viisi tai neljä kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa ja ensimmäisen saa Vacescu. Ja teillä siis tasan yksi minuutti minuuttia puheaikaa. Bacescu, olkaa hyvä. În condițiile actualei crize economice, promovarea bunei guvernanțe... Kiitos puhemies. Tässä talouskriisissä hyvä hallinto veroasioissa on ehdottoman välttämätöntä niin EUn sisällä kuin ulkopuolellakin. Ja jokaisella valtiolla on vastuu päättää omasta veropolitiikastaan. Tässä yhteydessä meidän pitäisi välttää esteiden luomista ja meidän pitäisi edistää yhteistyötä maiden välillä. Veroparatiisien vastustaminen on yksi keskeinen prioriteetti. Ja poliittisten järjestelmien heikkeneminen kehitys, kehitysmaissa, tämä kannustaa talousrikoksiin, tekee niistä kannattavimpia ja se oikeastaan kehottaa verotulojen väärään käyttöön. Toinen toimi voisi olla se, että tehostetaan tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä. On myös tarpeen rohkaista kehitysmaiden osallistumista keskeisiin kansainvälisiin foorumeihin. Kiitoksia. Seuraavaksi Westlund. No, eh, renuncia. Hän ei halukkaan käyttää puheenvuoroon, eli sitten puheenvuoron saa Keller. Thank you. Tax and taxing is an extremely important... Kiitoksia. Verotus on erittäin tärkeä kysymys, kun puhutaan kehitys politiikasta. Ja se on keskeinen asia, kun mietitään kehitysasioita, koska ilman kunnollista verojärjestelmää, kunnollista veropolitiikkaa, veroparatiisin osalta me emme ole johdonmukaisia politiikassa, me tällä hetkellä sitä emme ole. Siksi tämä mietintö on erittäin hyvä ja toivon, että huomenna te ette vesitä sitä. Meidän on täydennettävä komission tiedonantoa, jossa on vakavia puutteita, esimerkiksi se, että siinä ei puututa OECD maiden sisäisiin ongelmiin tai siihen, miten verokilpailu vaikuttaa verotuloihin. Jos haluamme noudattaa Lissabonin sopimuksen määräyksiä ja haluamme olla johdonmukaisia kehityspolitiikassa, meidän on ryhtyvä toimiin nyt ja pyydän, että tuette tätä mietintöä täysimittaisesti. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puhuja on Ferreira. Eh- Kiitos puhemies veroalan yhteistyö, vaikka se onkin tärkeää, ei saa koskaan jättää huomiota sitä, että veropolitiikka on talous- ja sosiaalipolitiikassa äärimmäisen tärkeää ja tässä täytyy ottaa huomioon myös poliittiset kriteerit. Eli tässä on noudatettava hyvää hallintotapaa kuitenkin niin, että EU ei vie omia mallejaan, vaan antaa tai kunnioittaa muiden maiden omia järjestelmiä. Meidän täytyy puuttua sellaisiin valtaisiin haittoihin, joita verojärjestelmissä on kehitysmaissa. Ja sitten veroparatiisit, ne johtavat näissä maissa miljoonien eurojen menetyksiin ja niihin täytyy puuttua. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä komission jäsen Damanaki. Teillä on puheenvuoro komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission puolesta haluan kiittää Euroopan parlamenttia erityisesti kehitysvaliokuntaa tästä kehitysyhteistyövaliokunta tästä mietinnöstä. Olen hyvilläni nähdessäni, että tämä Rova Jolin mietintö äh, painottaa sitä komission tiedonannon viestiä äh, verotusjärjestelmän kehittämisestä. Siinä myös asetetaan äh, kunnia, hyvin kunnianhimoisia tavoitteita ja siinä annetaan myös osviittaa Euroopan unionille tämän toiminnan kehittämiseksi kehitysmaissa Tämä on tärkeää kotimaan kasvu ja hyvän hallinnon ja, ja julkisen sektorin toiminnan kannalta, jotta päästäisiin vuosituhannen tavoitteisiin. Me tarvitsemme synergiaa tämä verotuspolitiikassa ja meidän täytyy auttaa kehitysmaita rakentamaan parempia verojärjestelmiä ja hallintoa. Tässä on vakavia ongelmia. Minun henkilökohtaisesti teki suuren vaikutuksen teidän lukunne, jossa sanottiin, että että, tämä, että näiden laittomien menetysten on, määrä on kymmenen kertaa suurempi kuin se raha, mikä menee kehitysmaihin. Se on todella vaikuttava luku. Niinpä meidän täytyy olla samaan aikaan työssä kahdella sektorilla. Ensinnäkin meidän täytyy tukea tehokasta kotimaan verojärjestelmää ja toiseksi meidän täytyy tähdätä läpinäkyvään yhteistyöhenkiseen, reiluun kansainväliseen verotusympäristöön, jolla voidaan auttaa kehitysmaita taistelemaan veronkiertoa veronkiertoa vastaan ja haitallista verokilpailua vastaan. Teidän mietintönne vetoaa komissiolle, että se pitäisi ottaa huomioon paremmin kaupan vapauttamisen vaikutukset. Ja toisekseen, että ei pitäisi rajoittua vain OECDn periaatteisiin taisteltaessa veronkiertoa ja haitallista verokilpailua vastaan. Ja viittaankin nyt näihin haasteisiin. Mitä tulee tähän ensimmäiseen asiaan, voin vakuuttaa teille, että me olemme täysin sitoutuneita tukemaan äh, onnistunista äh, vero, verojärjestelmän rakentamista ja haluan myös tässä käyttää kansallista ja kansainvälistä kapasiteettia ja parempaa lahjoittajien toiminnan koordinaatiota. Mitä tulee tähän toiseen asiaan, komissio katsoo, että veronkierto ja haitallinen verokilpailu on merkittävä este kansallisten resurssien mobilisoimisen edessä. Siksi me autamme kehitysmaita kehittämään kapasiteettiaan, jotta voitaisiin vastata näihin haasteisiin ja, ja myös pyrimme edistämään parempaa kansainvälistä yhteistyötä veroasioissa. Paljon työtä on jo tehty siitä lähtien, kun, kun meidän tiedonantomme hyväksyttiin. Konkreettisia toimia on ollut tehty teidän, teidän siis parlamentin antaman tuen ansiosta vuoden 2010 äh, allokointi, jossa oli kymmenessä 7 äh, 000 euron äh, väärahasta se antoi mahdollisuuden edistää tätä verohallintoa. Tämä toiminta sisältää teknisiä seminaareja, ja myös Afrikan verofoorumi ja myös läpinäkyvyysaloitteita ja myös rahoitettiin myös tapahtuma YKssa, jossa käsiteltiin kansallisten resurssien mobilisointia. Me annamme myös tekstistä apua vero, mahdollistamiseksi. Sen lisäksi komissio valmistelee tiedonantoa, jossa arvioitaisiin sitä, mitä, miten on mahdollista on lähteä raportoimaan maakohtaisia tilanteita EU-lainsäädäntöä varten. Meillä on myös ollut julkinen kuulemistilaisuus, oli viime tammikuussa, ja nyt me jatkamme vaikutusarvioinnin saralla tässä tärkeässä kysymyksessä. Tämä voisi auttaa kehitysmaita paremmin taistelemaan veronkiertoa vastaan. Minä vilpittömästi haluan kiittää teidän antamastanne tuesta tässä asioissa ja olen vakuuttunut siitä, että voimme päästä paljonkin eteenpäin verohallinnon voimistamisessa ja olen iloinen nähdessäni, että nämä asiat ovat olleet myös mukana eh, G20 ja G8 kokousten esityslistalla. Kiitos. Kiitoksia. Tämä keskustelu päättyy tähän ja äänestys tästä päätösosamaisityksestä toimitetaan huomenna puolelta päivin.